Hyvät naiset ja herrat, 26.11.2015 keskeytynyt istuntokauden kausi on nyt uudelleen avattu. 26.11.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja hyväksyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Edustaja Gierikä, olkaa hyvä. sehr geehrter herr präsident! herra puhemies. Tämän päivän esitystalla on kolme äänestystä ja seitsemän keskustelua. Mikä näistä asioista ei ole kiireinen ja vaadinkin, että puhemies lopettaa nämä turhat ja kalliit eh, mini-täysistunnot, koska minusta näitä kukaan ei tarvitse. Kiitoksia herra Gerike. Tämä ei nyt eh, kyllä liity tähän pöytäkirjaan, mutta kirjaamme sen kuitenkin pöytäkirjaan. Onko pöytäkirjaan huomautuksia? Sitten pöytäkirja hyväksytään. Hyvät naiset ja herrat, Puolan vastaavat viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että herra Czeslaw Hodge ja Slavomir Koslovski ovat, on valittu. He astuvat herra Marek Josef Krobacin ja David Bodan Jakievicin tilalle lähtien 27. marraskuuta 2015. Tervetuloa uusille kollegoille.